Niin hyvät naiset ja herrat. Menschen, die vor 20 Jahren bei dem... Muistamme tänään ihmisiä, jotka 20 vuotta sitten kuolivat bostianlaisessa Srebrenitsan kaupungissa kansanmurhassa. 8000 nuorta miestä